kvánok! kérem engedjék meg hogy magyarul folytassam az ülés vezetését. No niin, haluaisin heti ilmoittaa teille, että käytän äidinkieltäni Unkaria. Nyt kyse on tiedonannosta jonka aiheena on yhteispalautukset, laittomien maahanmuuttajien yhteispalautukset Afganistaniin ja muihin kolmansiin maihin. Ensiksi Tobias Pilström neuvoston edustajana saa puheenvuoron aiheesta. Olkaa hyvä. Uh, uh, uh Herra puhemies, arvoisat euroedustajat, Haluaisin kiittää mahdollisuudesta tulla tänään tänne ja keskustella tästä tärkeästä kysymyksestä. Tähän on jo esitetty kysymyksiä euroedustajien tasolta, taholta anteeksi, ja on selvää, että tästä ollaan huolissaan tästä asiasta, ja senpä takia pyrin nyt vastaamaan kysymyksiin. Oikeusvaltion periaate ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen sekä perusoikeuksien suoja ovat aivan tällaisia perustavanlaatuisia periaatteita Euroopan unionin yhteistyössä. Nämä ovat peruskiviä, kun Euroopan jäsenmaat tekevät yhteistyötä. Nämä periaatteet ovat edelleen voimassa ja ne ovat aina lähtökohtana myös yhteistyölle maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikassa. EU tekee tiivistä yhteistyötä maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikan alalla. Se on mennyt valtavasti eteenpäin viime vuosien aikana ja siinä on paljon uusia välineitä. Mitä tulee turvapaikanhakijoiden oikeuksiin, niin tässä täytyy miettiä, mikä on turvapaikkapolitiikan perimmäinen tavoite. Tavoite on, että luodaan yhtenäinen eurooppalainen maahanmuuttojärjestelmä, turvapaikanhakijoita kohtaan, jotta turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten asema ja oikeudet voidaan ottaa huomioon ja suojellaan niitä henkilöitä, jotka turvaa tarvitsevat. Tämän yhteistyön piiriin kuuluu mahdollisuus antaa toissijaista suojaa ja muita erilaisia suojan muotoja. Tärkeää on, että järjestelmä kattaisi koko maahanmuuttopolitiikan ja turvapaikkapolitiikan. Kaikista keskeisimmät oikeusvälineet ovat tietysti Dublinin asetus siitä, mikä jäsenvaltio on vastuussa turvapaikkahakemuksen käsittelystä ja siitä, saako henkilö kansainvälistä suojaa. Ja sitten on näitä vastaanotto- tai palautussopimuksia ja muita perustamanlaatuisia sopimuksia esimerkiksi siitä, millä kriteerein määritellään, että kolmannen valtion kansalainen on kansainvälisen suojan tarpeessa. Ja yhdessä olemme määritelleet myös minimivaatimukset jäsenvaltioiden menettelyihin turvapaikan myöntämisessä. Ja monia lainsäädäntövälineitä ollaan tarkastamassa paraikaa jotta voidaan edelleen yhtenäistää jäsenvaltioiden lainsäädäntöä tällä alalla ja pyritään saamaan lainsäädännöstä entistä tehokkaampaa ja toimivampaa. On tärkeää huomata, että <clears throat> tämä lainsäädäntö hyväksytään yhteispäätösmenettelyllä tästä eteenpäin ja tämä on hyvä askel matkalla kohti yhteistä eurooppalaista maahanmuutto- ja turvapaikkajärjestelmää. EUlla on mahdollisuus laillisesti ottaa kolmansien maiden kansalaisia maihinsa ja myös palauttaa niitä kansalaisia, joilla ei ole oikeutta kansainväliseen suojaan. Kun, tulee, kun pohdimme niiden henkilöiden oikeuksia, jotka tullaan palauttamaan kotimaihinsa Euroopasta, niin tässä täytyy tietysti noudattaa perustavanlaatuisia ihmisoikeuksia, perusihmisoikeuksia. Totta kai ne otetaan huomioon myös silloin, kun palautetaan kolmansien maiden kansalaisia omiin maihinsa sillä perusteella, että heillä ei ole oikeutta tulla EU-maihin. Tässä sovelletaan palautusdirektiiviä, joka on hyväksytty neuvostossa ja parlamentissa vuonna 2008. Palautusdirektiivi on tärkeä askel kohti avointa maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikkaa, ja tämä myös tehostaa palauttamispolitiikkaan. On tärkeää, että palauttamis, palauttamiset tapahtuvat humanisti, tehokkaasti ja oikeusvarmuutta kunnioittaen. Tärkeää on, että laaditaan siis myös yhtenäinen palautuspolitiikka, kun kyse on niistä henkilöistä, jotka eivät saa pakolaista tai turvapaikka-asemaa – niin heihin pitäisi soveltaa yhtenäistä järjestelmää. On tärkeää, että resursseja käytetään tehokkaasti ja yhteisiä palautusjärjestelmiä kehitetään ja yhteistyötä jäsenvaltioiden välillä tiivistetään. Haluan korostaa sitä, että kyse ei ole siitä, että erityisesti tähdättäisiin yhteisiin päätös, palautuspäätöksiin, vaan siitä, että tehokkaasti hyödynnetään jäsenvaltioiden kapasiteettia palauttamisten saralla. Yhteisiä palautuslentoja voidaan järjestää, mikäli havaitaan, että on kustannustehokasta palauttaa takaisin henkilöitä useasta maasta samalla lennolla. Se jäsenvaltio, joka lennon järjestää ja ne jäsenvaltiot, jotka lennolle osallistuvat, ovat vastuussa siitä, että, että perusoikeuksia kunnioitetaan näissäkin tapauksissa. Asetuksessa, joka määrittelee Euroopan unionin ulkorajavalvonnan tehostamisesta, niin tässä pitää antaa jäsenvaltioille tarpeellista tukea, jotta palautukset voidaan hoitaa asianmukaisesti. Lokakuussa neuvosto kehotti Frontexia tarkastelemaan mahdollisuuksia järjestää yhtenäisiä palautustoimia. Kaikkien näiden toimien tavoitteena on varmistaa, että kansainvälistä suojaa voidaan antaa niille henkilöille, jotka sitä tarvitsevat, ja että ne kolmansien maiden kansalaiset, jotka laittomasti EU:ssa oleskelevat, voidaan palauttaa laillisella ja asianmukaisella tavalla. Se, että luodaan yhtenäinen äh, palautusjärjestelmä, ei tarkoita sitä, että livettäisiin non-refulmaan periaatteesta, vaan jäsenmaiden tulee ottaa huomioon, että tai tulee jokaisen palautettavan kohdalla tarkistaa, että voidaanko tämä todella palauttaa lähtömaahansa. Ja kyse on tällöin myös Afganistanin kansalaisista. Herra puhemies, arvoisat euroedustajat, jäsenmaiden palauttamispolitiikka on hyvin tärkeä elementti, mutta se on vain yksi osa laajaa maahanmuuttopolitiikkaa. Viime syyskuussa hyväksytty maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikka osoittaa, kuinka sitoutunut EU on siihen, että, että tämä asia hoidetaan asianmukaisella tavalla. Tärkeää on, että maahanmuuttopolitiikkaa toteutetaan tehokkaasti ja yhtenäisesti. Tämä vaatii tiivistä yhteistyötä myös lähtömaiden, kauttakulkumaiden ja kohdemaiden välillä. Tukholma, Tukholman ohjelma, josta keskustelimme hetki sitten, osaltaan vahvistaa kokonaisvaltaista maahanmuutto- ja turvapaikkastrategiaa. Köszönöm, Kiitokset, herra Wielström. Annan nyt puheenvuoron herra Jacques ne komissiosta. Olkaa hyvä. President. Kiitos puhemies. Pyrin käymään läpi kaikki keskeiset periaatteet, jotka säätelevät meidän kantamme tähän maahanmuutto- ja palautus kysymykseen. Ensinnäkin eurooppalainen äh, lainsäädäntö edellyttää jäsenmaalta sitä, että kolmansien maiden kansalaiset, jotka oleskelevat äh, jossakin maassa, voivat pyytää suojelua, jos he niin toivovat. Jos kyseiset äh, nyt tässä tapauksessa afganistanilaiset henkilöt saavat kansainvälisen suojelun, ja pyytävät sitä, on jäsenmaiden tarkasteltava jokaista pyyntöä erikseen ja otettava myöskin kaikki poikkeukselliset olosuhteet huomioon. Jäsenmaiden on päätettävä, voiko kyseinen hakija saada <clears throat> statuksen ja turvapaikanhakijan statuksen ja, ja voidaanko se hänelle myöntää. Nyt sitten periaatteet läpi ensinnäkin. Kolmasemmatten kansalaisten eh, on, eh, heille on annettava eh, mahdollisuus oleskelu, jos kotimaan tilanne on vakava. Meillä on olemassa turvapaikanhakijoita säätelevä lainsäädäntö ja, ja myöskin palautukseen liittyvät äh, säännöt, joita kansainvälinen lainsäädäntö äh, säätelee. Myöskin Geneven äh, yleissopimus säätelee tätä asiaa. Lisäksi jäsenmaiden on taattava se, että mitään palautustoimintaa ei toteuteta niin, että ihmisoikeus- tai pakolaisten yleissopimuksen artikla 3 rikottaisiin. Jos jonkunlaisia riskejä on olemassa siitä, että henkilöt joutuvat syrjinnän tai kohteeksi tai muutoin hankaluksi omassa maassaan palautuksia ei voida toteuttaa. Sitten vielä hakemuksista nimenomaan Afganistanin tapauksessa. Se on yksi keskeisistä maista, josta tulevat henkilöt esittävät paljon, paljon turvapaikkahakemuksia. Kuitenkin myöskin Iranista ja Pakistanista tulee vastaavia hakemuksia. Emme voi kuitenkaan vetää johtopäätöstä laittaa ikään kuin kaikki sama pussiin. Meillä on joka tapauksessa perussopimus, Euroopan unionin perussopimukset ja Geneven yleissopimus, nämä kaikki on otettava huomioon, mutta siitä huolimatta ei voida yleistää, vaan on tutkittava yksittäin jokaista hakemusta ja otettava huomioon myöskin mahdolliset poikkeukselliset olosuhteet tai muut seikat, jotka edellyttävät, edellyttävät suojelua. Oli sitten kyseessä poliittinen tai inhimillinen turvallisuusseikka, ihmisoikeustilanne Afganistanissa tai muu syy. Tässä yhteydessä asia on tarkasteltava tältä pohjalta. On myöskin mietittävä perhesuhteita, työskentelyolosuhteita lähtömaassa ja, ja, ja joukkoa muita syitä, jotka voivat johtaa siihen, että henkilö on haavoittuvassa asemassa. Siis yleisluontoisia johtopäätöksiä ei voida vetää afganistanista laisista turvapaikanhakijoista noin ylipäätään, mutta totta on, että hakemuksia on viime aikoina – esitetty paljon. 50 prosenttia hakijoista on saanut nyt viimeisen kolmen vuoden aikana, kolmen kuukauden aikana äh, suojelupäätöksen äh, suhteessa taas 30 prosenttiin viime äh, vuodelta. Minkälaisia johtopäätöksiä tästä on nyt tehtävä joukkopalautusten ja palautusten suhteen ylipäätään? Äsken Äh, äskettäin äh, esimerkiksi Iso-Britannia teki äh, päätöksen joukkopalautuksista Ja Siinä yhteydessä kuitenkin totesin, että on tarkasteltava ensinnäkin sitä, että kyseinen maahanmuuttaja ei ole pyytänyt kansainvälistä suojelua. Toisekseen on tarkistettava se, että jos tällainen kansainvälinen suojelupyyntö on tehty – Onko sitä myöskin tutkittu yksittäin ja syvällisesti? Onko tehty myöskin arviointi kyseisestä hakemuksesta? Ja vielä sekin on tarkistettava, ettei henkilö joudu hankaluksiin mahdollisen palautuksen yhteydessä lähtömaassa, kotimaassa. Näistä kaikista vaiheista on tehtävä yksityiskohtaiset selvitykset. Euroopan komissiolla ei kuitenkaan tällä hetkellä ole mitään tietoa siitä, että Iso-Britannian tapauksessa näitä kolme ehtoa olisi, että ne olisivat täytetty. Kun kyse on taas joukkopalautuksista, luonnollisesti siinä tapauksessa edellytetään, että jokaisen tilanne on tutkittu erikseen. Eurooppalaisen ihmisoikeuskirjan ja eurooppalaisen yleissopimuksen kohdan neljä äh, pohjalta äh, voidaan kieltää tällaiset joukkopalautukset, mutta kuitenkaan mitään periaatteellista ja oikeudellista estettä ei ole, koska erilaisia palautus tointa voidaan toteuttaa ja niitä onkin jo toteutettu. Päätökset on tehty yksittäin, mutta palautukset on kuitenkin koordinoitu ja tehty joukkopalautuksina. Siis mitä oikeudellista estettä ei ole olemassa sille, että useimmat jäsenmaat järjestäisivät joukkopalautuksia. Frontex jo tälläkin hetkellä toimii yhteistyössä tämän tyyppisten joukkopalautusten suhteen. Neuvosto on pyytänyt Frontexin äh, toimintakapasiteetille lisää äh, resursseja ja, ja myöskin lentokoneita on pyydetty käyttöön, jotta joukkopalautuksia voitaisiin toteuttaa. Meidän on myöskin logistisesti tehostettava toimintaamme ja, ja, ja pyrittävä siihen, että tukitoimia palautuksille toteutetaan. On totta, että palautusdirektiiviä ei vielä monessakaan jäsenmassa ole käytännössä toteutettu. Sitä ei ole siirretty kansallisen lainsäädäntöön mutta eh, siitä huolimatta direktiivin säännöt eh, ovat voimassa ja niihin voidaan eh, palata. Palautusdirektiivi siis tulee pikaisesti käytännössä käyttöön ja sen kautta meillä on mahdollisuus vielä tarjota lisää turvaa asianosaisille. Tässä nyt lyhykäisesti selvitysasian tilasta, ja äskenhän me saimme siitä juuri alustuspuheenvuoro myöskin herra Wilströmiltä. Meidän tarkoituksemme on löytää tasapainoinen ratkaisu ja, ja poliittisesti pätevä ratkaisu. Niitä henkilöitä, jotka todella äh, suojelua tarvitsevat, äh, heiltä on suojeltava ja on varmistettava, että se myöskin käytännössä toteutuu. Asia järjestäminen käytännössä kuitenkaan ei ole kovinkaan äh, helppoa, mutta nyt mieluusti kuuntelen, mitä Euroopan parlamentin jäsenillä on sanottavaa tähän asiaan. Barur. Most Kiitos, herra Baro. Annan seuraavaksi eh, puheenvuorot ryhmien eh, edustajille ja ensin Arva Mathieu. Kiitos, herra puhemies. Unionin pitää ihmisarvoisella tavalla vastaanottaa vainottuja ja sillä pitää olla arvojensa mukainen kansainvälisen suojelun järjestelmä. Kuitenkin jo vuosien ajan Eurooppaan pyrkii useita eh, maahanmuuttajia ja maahanmuutto, maahanmuutosta on tullut organisoitua ja rikollista ja myöskään vastaanottoolosuhteet eivät ole asianmukaisia. No mitä pitäisi tehdä? Tämä kysymys on esillä jokaisessa jäsenmaassa ja jäsen, yksittäiset jäsenvaltiot eivät voi vastaanottaa loputtomasti maahanmuuttajia. Objektiivisia kriteereitä tulee noudattaa ja on tärkeää, että myös palautuspäätökset tehdään päättäväisesti, kun kyse on taloudellisista syistä tulevista maahanmuuttajista. Tärkeää on, että myös, myös Afganistanista ja Irakista tulevat salakuljettajien kuljettamat maahanmuuttajat, näiden tapaukset käsitellään asianmukaisesti. Useat jäsenmaat näitä henkilöitä ovat palauttaneet ja mitään yhtenäistä politiikkaa toistaiseksi ei ole, mutta konsensusmaisesti jäsenvaltiot palauttavat yhteisesti sitten näitä laittomia maahanmuuttoja, muuttajia. Frontex tätä rahoittaa. On hyvä, että maahanmuuttovirtoja näin tukitaan, mikäli ne ovat siis laittomia ja rikollisia, mutta täytyy tehdä ero näiden erityyppisten palautusten välillä. Strasbourgin ihmisoikeustuomioistuin kieltää kaikki joukkopalautukset jostakin maasta, mutta ne voidaan, voidaan sallia yksittäistapauksissa, mikäli jokaisen maahanmuuttajan tilanne on arvioitu tapauskohtaisesti. Kansainvälinen pakolaislainsäädäntö on aika tiukkaa siinä mielessä, että ihmisarvoa ja ihmisoikeuksia tulee aina kunnioittaa näissä palautustapauksissa. Madame. Kiitos. Seuraavaksi kaksi minuuttia. Rova. Ja... Kiitos. Kuuntelin täällä äärimmäisen tarkkavaisena alustuspuheenvuoroa, mutta haluaisin kuitenkin esittää vielä pari kysymystä ja, ja todesi aiheeni erityisesti liittyen viimeaikaisiin esimerkkitapauksiin. Kabulin lento, joka Iso-Britannia yhdessä Ranskan kanssa järjesti, oli mielestäni, on, on mielestäni epäilyttävä ja, ja varmaan kaikkia tarkistuksia ei tehty. Äsken puhuitte siitä, että jos kyse on henkilöstä, joka on pyytänyt kansainvälistä suojelua, on tarkistus melkein tehtävä. Kosovo on niin ikään tehty samantyyppinen joukkopalautus 9.11. Kyse on, oli tässä tapauksessa romaaneista, joilla kuitenkaan ei ole Kosovossa äh, turvallisia olosuhteita, elinolosuhteita. Miksi vuoden 2004 äh, äh, artikla 15 ei ole noudatettu, koska siinähän ihan yksin kantan todetaan, että tällaisissa tapauksissa palautuksia ei voida toteuttaa. Äsken puhutte siitä, että jos henkilöt oleskelevat laittomasti Euroopan unionin alueella, eivätkä ole esittäneet vielä turvapaikka anomusta, niin heidät voidaan palauttaa. Mielestäni tämä ei riitä vastaukseksi. Toisaalta kyse oli myöskin siitä, että kaikki jäsenmaat eivät ole vielä vahvistaneet neuvoston päätöstä palautusmenettelyistä – Ja sitä paitsi Frontexin laatima lista niin sanotuista turvallisista maista mielestäni on myöskin asia, jota pitää vielä lisää tarkastella. Kiitokset ja seuraavaksi Desarnes. Kiitos herra komissaari. Haluan ilmoittaa, että monet eurooppalaiset ovat surullisia, koska 20. lokakuuta monet jäsenvaltiot yhdessä järjestivät palauttamisen, yhteispalautuksen. Ja nämä henkilöt palautettiin sotaa käyvään maahan, vaikka he olisivat tarvinneet suojaa. Mitään, oike- mitään takeita suojasta Afganistanissa ei ollut. Ja tässä on rikottu ihmisoikeuksia ja vain muutama päivä tämän jälkeen lokakuun Eurooppa-neuvosto totesi, että yhteispalautuksia voidaan järjestää ja niille osoitettiin jopa budjettivaroja Euroopan budjetista. Tällaista Eurooppaa emme halua. Eurooppa ei halua antaa oikeutusta tällaisille käytänteille, jotka sotivat perusihmisoikeuksia vastaan. Ajatelkaa vaikkapa Ranskan maahanmuuttoministeriä, joka on sanonut, että pakkopalautukset pitää tehdä Euroopan nimissä. Minä kyllä sanon, että tähän eivät, tällaista Eurooppaa Euroopan unionin perustajaisät eivät halunneet. Palautettavilla afgaaneilla ei ollut mitään mahdollisuutta edes jättää turvapaikkahakemusta, ja, koska jotkut edellytykset eivät täyttyneet. Ja haluaisin korostaa sitä, että olikohan näiden kohdalla harjoitettu, tai olikohan jokaisen tapaus tutkittu yksityiskohtaisesti. Minkä takia Afganistania pidetään muka turvallisena maana? Jos näin ei ole, niin kuin ei ole, niin minkä takia tässä on nyt näitä ryhmäpalautuksia järjestetty? Ne rikkovat räikeästi ihmisoikeusyleissopimuksen artiklaa kolme. Kiitokset ja seuraavaksi Rova Flot. Kiitokset. Olen tyytyväinen siitä, että aiheesta käydään tänään keskustelua, koska joka tapauksessa hallituksen päämiehet tekivät päätökset eh, siitä, että Euroopan unionin laajuisia joukkopalautuksia eh, tehdään eh, Afganistaniin. Euroopan komissio on antanut, on pyytänyt tietoja Ranska ja, ja Iso-Britannian hallitukselta. Se on sinänsä hyvä asia, mutta pohja puuttuu kuitenkin edelleen. Asia on jo puhuttu pitkä ja hartaasti. Onko Afganistan mielestänne turvallinen maa? Entä aikooko Obama toden totta lähettää 34 000 uutta sotilasta Afganistaniin? Se ei ainakaan tue tätä turvallisuus aspektia ja, ja uskoakseni henkilöt, jotka Afganistanista lähtevät, eivät koe elämänsä turvalliseksi. Se, että jäsenmaat eivät ota heitä lämpimästi vastaan, vaan päinvastoin lähettävät heidät takaisin, on varsin erikoista. Kaikki ovat äärimmäisen tyytyväisiä siitä, että perussopimuskirja hyväksyttiin, mutta kuitenkin artikla 19.1.2 toteaa yksi kantaan, että joukkopalautuksia ei saa toteuttaa. Ja kuitenkin äsken Ruotsin ministeri totesi, että se on täysin oikeudenmukaista tietyssä rajoissa, mutta mitkä nämä rajat on. Ajattelen äh, nimenomaan äh, Ranskassa äh, järjestettyjä palautuksia ja Ranskan hallituksen päätöstä käyttää joukkopalautusta ikään kuin temppuna ja sen seurauksena siirryttiin myöskin joukkopidätyksiin, jotka olivat mielestäni täysin syrjiviä, joten tältä pohjalta voitaneen todeta, että se mitä te äsken sanoitte, herra Baro, ei mitenkään toteudu käytännössä eikä mitään yksittäisiä kunkin keskeistä, kunkin omaa tilannetta tutkivaa tarkastusta ole missään tapauksessa toteutettu. Seuraava puheenjohtaja Versa. Herra puhemies, arvoisat kollegat. On hyvä, että tämä keskustelu on järjestetty. Minua häiritsee tämä kapulakieli, jota tässä käytetään. Tässä vain leikitellään sanoilla, onko nyt kyse joukkopalautuksesta, ryhmäpalautuksista vai mistä. Kyllä tällaisia on järjestetty. Euroopan unioni pitää itseään ihmisoikeuksien esitaistelijana, mutta tänä päivänä afgaanit palautetaan julmasti sotaa käyvään maahan. Tähän sotaan osallistuu myös useita Euroopan unionin jäsenmaita. Ja arvoisa herra Baro, olen pahoillani, mutta lainsäädäntö, joka tässä nyt on mukana, on sekä eurooppalaista että kansallista luonteeltaan, eikä tässä tapauskohtaisesti voida kaikkia tapauksia tutkia. Usein tässä, usein tässä jo joudutaan palauttamaan, ja nämä ovat todellisia häpeädirektiivejä, jotka rikkovat ihmisoikeuksia. Totesitte, että turvapaikkajärjestelmät ovat hyvin erilaisia eri jäsenmaissa, ja juuri siksi jäsenvaltiot eivät pysty tarjoamaan asianmukaisia turvapaikkamyöntämisolosuhteita. On hyvä, että tässä on tullut esille lukuisia kysymyksiä ja minä todella toivon, että neuvosto ja komissio nyt ihan yksityiskohtaisesti tarkastaa tämän politiikan toimivuuden ja inhimillisyyden. Kiitokset. Annan seuraavaksi puheenvuoron äh, ilman puhujalista arvoverkosta. Haluaisin äh, tuoda esiin äh, oman tukeni Ranska ja Iso-Britannian hallituksille, jotka tekivät päätöksen joukkopalautuksista Afganistaniin. Tällä kukaan ole vielä sanonutkaan, että nämä henkilöt olivat anoneet turvapaikkaa, poliittista turvapaikkaa, mutta hakemukset ja anomukset oli hylätty ja näin ollen tehtiin päätös siitä, että heidät palautetaan yhdessä. Ja tämä perustui päätöksiin, joita Ranskan puheenjohtajuuden aikana tehtiin yhteispalautuksista. Kyse oli siitä, että Frontex rahoittaa tällaisia käytännönläheisiä yhteispalautuksia. Tämä on ensimmäinen askel ja toivoisinkin, että Euroopan komissio tukisi

Herra Senkkä, seuraava puhuja. Niin. Kilka lat w ministerstwie. Haluaisin mainita seuraavan asian. Minä työskentelin Puolan puolustusministeriössä monen vuoden ajan ja vierailinkin usein Afganistanissa, koska meillä oli siellä 2000 sotilasta. Tilanne Afganistanissa on dramaattinen – Ihmiset ovat epätoivoisia, he eivät pysty elämään vallitsevissa olosuhteissa. Afganistan todella on sotaa käyvää maa, mutta toisaalta Afganistanissa on ihmisiä, jotka pelaavat kaksinaamaista peliä. Päiväsaikaan näyttää siltä, että he tukevat valtaa pitävää puoluetta, mutta yöllä he tukevatkin Talebania. Siispä kysyn, onko meillä luotettavia välineitä arvioidaksemme Eurooppaan pyrkivien maahanmuuttajien taustoja? Minulla on se vaikutelma, että jotkut varmasti pakenevat epätoivoisia oloja, mutta ehkä näitä kaksinaamaisia pelureitakin Afganistanista pyrkii tänne. Rova Keller. Um, I'm just... Kiitoksia. Miksi ihmiset ovat täällä laittomasti? Syy on se, että heillä ei ole muita mahdollisuutta paeta sotaa käyvästä maastaan laillisin keinoin, joten ei ole yllättävää, että ihmiset ovat täällä laittomasti. Ja me tiedämme, miten hankala on saada turvapaikkastatus, koska Geneven sopimus on aika tiukka määräysten suhteen, eli pitää henkilökohtaisesti osoittaa, että on oikeutettu tähän asemaan, ja se on vaikeaa, kun pakenee sodan jaloista. Ja nyt meidän pitäisi palauttaa henkilöt sotaan käyvän maahan. Heillä ei ole mitään mahdollisuutta ansaita elantonsa. Ja me tiedämme myös, että naisia kohdellaan kaltoin kyseessä maassa, joten meidän täytyisi tämäkin pitää mielessä. Minä todellakin vetoan kaikkiin jäsenvaltioihin ja komissioihin ja komissioon, ettei ihmisiä palautettaisi Afganistaniin. Vitat no, befejeztük. Kiitokset ja tällä tavoin keskustelu päättyy. Pyydän kuitenkin vielä ministeri Wilströmiä esittämään loppupuheenvuoro. Olkaa hyvä. Herr talman, ärade herra puhemies, arvoisat parlamentin jäsenet. Kiitos monista kiinnostavista puheenvuoroista tämän keskustelun aikana. Haluaisin korostaa tässä näiden kysymysten perustavanlaatuista luonnetta, mitä asioita otettiin keskustelussa esille. Ensiksi se, että maahanmuuttovirrat ovat kovin heterogeenisia. Jotkut maahanmuuttajat ovat todellista suojaa tarvitsevia, jotkut eivät. Euroopalla ei ole rajatonta vastaanottokapasiteettia, aivan kuten täällä on todettu, niin on tärkeää, että yksittäistapaukset tarkastetaan ja tapauskohtaisesti tutkitaan, ketkä haluavat tai ketkä saavat suojaa kansainvälisen ja eurooppalaisen lainsäädännön nojalla ja sitten tässä työssä käytetään niitä direktiivejä, jotka unionissa on yksimielisesti hyväksytty. Ja täällä sitten jotkut edustajat totesivat, että Afganistan on sotaa käyvä maa ja miten siellä voidaan taata yksilön suojelu. No juuri tämä on keskustelun ydin. Juuri siksi jokaisen maahanmuuttajan tapaus täytyy tutkia yksityiskohtaisesti. Ja tämä on juuri se perusoletus yhteisessä eurooppalaisessa maahanmuuttojärjestelmässä, että jokaisen hakijan tilanne tutkitaan. Ja tämä tuli ilmi useassa puheenvuorossa, että oikeusvarmuudesta tulee pitää kiinni siinä mielessä, että taustat todella tutkitaan ja kun annetaan vastaus jo kyllä tai ei, niin se on todella perusteltu. Ja jos ei tapauksessa palautuksen ryhdytään, niin se tulee toteuttaa asianmukaisesti. Nämä perusasiat pitää olla kunnossa ilman, että nostetaan esille yksittäisiä maita. Jos henkilöllä ei ole edellytyksiä saada kansainvälistä suojaa, niin silloin meillä on ihan hyvät perustelut palauttaa tämä henkilö lähtömaahan. Ja se, miten tämä sitten käytännössä hoidetaan, niin totta kai voidaan yksittäistapauksia koota samaan lentokoneeseen. Jos jokaisen tapaus on tutkittu yksityiskohtaisesti, niin kyllähän nyt on järkevää palauttaa nämä henkilöt sitten samalla lentokoneella. Tämä on ihan logistiikkakysymys, ei tässä ole kyse mistään muusta. Ja sitten Rova Keller täällä on aina aktiivinen keskustelija näissä asioissa ja on totta, että nämä kysymykset ovat monimutkaisia. Turvapaikkakysymykset ovat monimutkaisia, eikä meillä tänään, tänä päivänä ole aukotonta järjestelmää. Ja, ja turvapaikan, turvapaikkahakemuksen jättäminen ei välttämättä ole yksinkertaista eikä Eurooppaan ole helppo päästä. Mutta juuri tästä syystä Ruotsi tekee kaikkensa, jotta saisimme aikaiseksi yhtenäisen maahanmuutto- ja turvapaikkajärjestelmän ja myös palautusjärjestelmän, jotta me voimme todella auttaa niitä henkilöitä, jotka tarvitsevat erityistä tukea, ne, jotka ovat kaikkein haavoittuvaisimpia. Ja me haluamme tänne myös ne henkilöt, jotka eivät omin neuvoin pääse hakemaan turvapaikkaa. Heitäkin pitää auttaa. Ja jos ajatellaan Ruotsia, kuinka paljon meillä on muuttajiksi pyrkiviä, ja mekin pystymme sen hoitamaan, niin jos niin Euroopan unionikin voisi 100 000 lisäpaikkaa tarjota YK pakolaisneuvostolle, jos, jos nämä Ruotsin luvut suhteutettaisiin koko EU-hun. Ja minusta tähän pitäisi pyrkiä, että EU osoittaisi solidaarisuutta niitä maita kohtaan, joissa on suurin osa näistä todellista kansainvälistä suojaa tarvitsevista henkilöistä. Végezetül. Kiitos. Kiitos herra Birström. Ja nyt vielä näin komissaari Baro, olkaa hyvä. Kiitos kaikille puhujille. Suurin vaikeusongelma <clears throat> piilee nimenomaan juuri siinä, että on erilaisia pakolaisia maahanmuuttajia, jotka tulevat e-, paremman elintason toivossa, toiset taas ympäristökysymysten vuoksi, jotkut suojelupuutteen vuoksi, turvattoman tilanteen vuoksi. Tämä on varsin monimutkainen yhtälö. Ja nyt aivan ensimmäiseksi haluaisinkin vastata, tulee siis lukemaan muutaman seikan, ei voi kaikkeen vastata, mutta Ranskan vastaus, koska tähän kerran viitattiin, Luen nyt Ranskan vastauksen. Asianosaiset, jotka eivät esittäneet äh, turvapaikkahakemusta ja olivat äh, <clears throat> laittomassa tilanteessa, äh, pidätettiin. Jokaisesta annettiin nootti ja heillä oli mahdollisuus vastata tähän palautuspäätökseen luonnollisesti sillä tavoin, että pakolais lainsäädäntöä noudatettiin lain kirjaimen mukaisesti ja sen jälkeen palautukset toteutettiin. Näiden ulkomaalaisten joukossa ainoastaan yksi ei ollut esittänyt turvapaikkaa anomusta ja, ja kaksi oli muutoin hallinnollisesti epäselvässä tilanteessa, mutta joka tapauksessa tutkinnan jälkeen todettiin, että heidät voidaan palauttaa lähtömaahan. Mitään pakolaisen statusta siis ei annettu. He olivat pyytäneet suojelua, mutta joka tapauksessa tutkimuksen tuloksena päädyttiin siihen, että ainoastaan kolme hakijoista oli vaaratilanteessa ja, ja muut voitiin palauttaa. Tässä oli siis Ranskan vastaus, meillä on myöskin Iso-Britannian hallituksen vastaus ja oman toimenkuvani ja, ja oman tunteni puitteissa voin todeta, että asia on käsitelty täysin oikeudenmukaisesti. Nämä niin sanotut turvalliset maat Euroopan äh, ihmisoikeustuomioistuimen ja oikeusinstanssin mukaisesti todetaan, että suojelua äh, tarvittavat henkilöt voidaan määritellä kansainvälisen lainsäädännön mukaisesti. Ja jos todetaan, että vaara on äh, niin suuri, että se on suorastaan uhka ihmisen elämälle, niin silloin voidaan todeta, että suojelua tarvitaan. Tässä yhteydessä kuitenkaan ei ollut kyse näin vakavasta tilanteesta. No sitten näihin joukkopalautuksiin, joukkolentoihin. On hyvä pitää mielessä, että Frontex on jo aikaisemminkin toteuttanut ja rahoittanut yhteislentoja – Vuonna 2008 tällainen järjestettiin, samoin kuluvana vuonna. Ei tämä ole mikään uusi asia. Frontex pyrkii käsittääkseni ryhmittelemään näitä joukkopalautuksia kuitenkin järkiperoisesti ottaen huomioon ihmisten tilanteen. Ja hiljattain Frontex totesi, että esimerkiksi Itävallassa oikeusasiamies vaali ja, ja, ja tarkasteli sitä, että palautukset toteutetaan oikeudenmukaisesti. Tietysti tähän tarvitaan erikoisosaamista ja, ja sitä, että määritelmät to, toteutuvat myöskin käytännössä ja että on tarkistettu, tarvitseeko henkilö suojelua vai ei ja, ja niin edelleen. Tässä on toinen esimerkki siitä, että me tarkastelemme jatkuvasti asiaa, mutta niin kuin sanottu, emme missään tapauksessa toteuta mitään pakkopalautuksia ilman, että ihmisten oikeuksia kunnioitetaan. Ruotsi ja ministeri Bilström ovat tätä asiaa paljon edistäneet ja nythän olemme ottaneet käsittelyyn asiakirjoja, tekstiä, jonka puitteissa on mahdollista saada aikaiseksi yhteinen pakolais- ja turvapaikkapolitiikka Euroopan unionin. Mutta meillä on olemassa Dublinin asetukseen liittyvä ongelma ja sen soveltaminen, koska se voi jossakin tapauksessa kääntyä äh, nimenomaan suojelua tarvitsevia haavoittuvia ihmisiä vastaan. Me tarvitsemme tiettyjä äh, poikkeuksia Dublinin asetuksen. Ja samanaikaisesti me olemme hyväksyneet kaksi äh, tärkeää tekstiä, josta ensimmäinen, siis puhun nyt Euroopan komissiosta, ensimmäinen on nimenomaan turvapaikanhakuun liittyvä direktiivi. Tämä on uusi asia. Siinä me pyrimme saamaan aikaiseksi objektiiviset ja yhtä pitävät samat kriteerit joka puolelle. Ja niin kuin tiedätte, meillä on olemassa myöskin Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirasto, joten Nämä ovat asioita, joita olemme pyrkineet edistämään. Haluan esittää kiitokset Ruotsille puheenjohtajamana siitä, että te olette edistäneet tätä asiaa ja vieneet sitä eteenpäin, mutta olemme vielä todella kaukana siitä, että päätökset asioista olisi tehty. Yritämme saada aikaiseksi eh, turvapaikkapolitiikan ja niin kuin sanottu, Ruotsi on toiminut eh, tässä asiassa esimerkillisesti mutta äh, tietysti äh, eri jäsenmaiden solidarisuus äh, ja, ja halukkuus suojella haavoittuvia ihmisiä on erilainen. Me olemme vielä päässeet samalle tasolle. Jotkut maat eivät edes ota pakolaisia tai turvapaikanhakijoita vastaan. Toivon, että vastaukset riittivät. Tiedän, että kaikkiin kysymyksiin pystynyt vastaamaan, mutta joka tapauksessa Euroopan Komissio joka tapauksessa toimii sillä tavoin, että eurooppalaista lakia, ja kirjainta, lainsäädäntöä ja eurooppalaisia arvoja noudatetaan. Kiitokset, komissaari Varo. Tämän puheenvuoron jälkeen saimme tämän esityslistan kohdan nyt käsitellyksi. Siirrymme seuraavaan